Ja colleague. Kollegat, aloitetaan yhteinen kokous Ekon ja AFKO-valiokuntien kanssa. On hienoa saada johtaa puhetta yhdessä kollegamme Kanta Hymnerin kanssa. Hän on AFKon puheenjohtaja ja myöskin esittelijä, kuten tiedätte. Niin, meidän pitää hyväksyä esityslista Lisäksi pitää hyväksyä pöytäkirjat 20. päivä maaliskuuta kokouksesta. Kiitos. Ei ilmoituksia. Kohta neljä liittyy siihen, miten tarkistetaan EKP ja EKPJin perussääntöä. Tämä on hyvin tärkeä säännös, kuten tiedätte. En tarvitse, ei tarvitse muistuttaa, mitä taustalla on. Brexit. Te tehdään samaan aikaan myös Emir-asioissa. Uskon, että antaa suoraan puheenvuoron Danutalle. Hän on puheenjohtaja ja toinen esittelijöistä. Tämä voi sanoa pari sanaa puheenjohtajana erityisesti voi esitellä tuon mietinnön yhdessä edustajan Maton kanssa. Olkaapa hyvä Danuta. Kiitoksia. Puheenjohtaja muistuttaisin vain siitä, että olemme täällä. Sen takia täytyy muuttaa 22 artiklaa johtuen Euroopan tuomioistuimen päätöksestä vuonna 2011. Yhdistyskuningaskunta vastaan EKP, erityinen yksinkertainen tuomio, maksujärjestelmä ei kata keskusvastapuolella, siksi EK ja AFK ja Gabriel Mato ja minä itse teemme työtä tämän mietinnön kohdalla, jotta muutettaisiin Euroopan keskuspankin, Euroopan keskuspankkijärjestelmän perussääntöä ja tehtäisiin mahdolliseksi se, että EKP voi käsitellä myös keskusvastapuolia. Minä puhun Gabrielen ja itseni nimissä, mutta ymmärtääkseni hän myöhemmin vielä jatkaa tätä asian esittelyä. Me olemme ehdottaneet kolmea tarkistusta johdantoson, kappaleeseen. Yksi koskee tätä perussääntöä. Yksi muutos siis koskee juuri tätä perussääntöä itseään. Ja kuten te tiedätte, tämä käsittelemme keskusvastapuolia puolia ja yhteislainsäätäjällä on tässä valtuus tehdä äh, sääntelyä, joten on riski siitä, että EKPkin tulee tämän sääntelyn piirin, niin on sellainen vaara, että voi olla rinnakkaisia, jopa ristiriitaisia sääntöjä, joita tulee voimaan ja joilla säädellään keskusvastapuolia. Siksi me tässä ehdotamme, että äh, tarkistusta neljä, että rajoitettaisiin tätä uutta, se, uusia selvennettyjä toimivaltuuksia EKPllä koskien keskusvastapuoli, joten jäämme 22 artiklan sanamuodon entiselle, mitä tulee maksujärjestelmiin, mutta me ehdotamme, mitä tulee määritysjärjestelmiin rahoitusvälineiden kohdalla, siis tämä liittyy näihin keskusvastapuoliin, niin silloin EKPn toimivaltuudet koskien selvitysjärjestelmiä niiden, sen voisi käyttää näitä oikeuksia ja niin, että täysin noudatetaan säädöksiä, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet ja toimenpiteitä, joita on tehty näiden säädösten nojalla. Tässä haluaisin ehkä heti kertoa sen, että suunnittelemme sellaista, että tarkistusten kohdalla täysin tunnustettaisiin tämä, tämä on vieläkin vain tällainen mahdollisuus. Ensimmäinen kommenttini siis luotaisiin varmuutta keskusvastapuolelle, siis että sen, kenellä on oikeus säännellä ja säätää lakeja ja miten noudataan eri toimielinten voimatasapainoa. Tämä on tarkistuksen takana. Sitten toinen asia, jonka ottaisin esille, koskee tätä asiaa ja sitten toisaalta EMIR-asetusta ja sen käsittelyä. 22 artikla EKPn perussäännössä sääntelee sitä, mitä EKP ja muut keskuspankit voivat tehdä tai eivät saa tehdä unionin ja ulkopuolisten keskusvastapuolen suhteen. Tämä on tällainen tiukin, vaikein lainsäädäntöosa muuttaa. Tahallaan sanamuoto, jota ehdotamme, on tarpeeksi laaja, että voitaisiin kattaa kaikenlaiset tilanteet. Ja mikä tahansa materiaaliset rajoitukset EKPn toimivaltuuksien suhteen, niin me voisimme ottaa se suoraan tähän perussääntöön. Me rajoitettaisiin tätä toimivaltuutta. Siksi emme toimi näin perussäännön kohdalla. Eh, Päätös, jonka teimme, että jätämme perussäännön sananmuodon lähes yhtä laajaksi kuin se oli EKPn alkuperäisessä ehdotuksessa, kun pyyttiin muuttamaan 22 artiklaa. Mutta Saamme tämän yhden rajoituksen vain, jotta pitää noudattaa yhteislainsäätäjien toimivaltuuksia. Tartumme tähän EKPn pyyntöön, lisäämme tämän oman kohtamme lainsäätäjien valtuuksien tunnustamisesta ja no- noudattamisesta. Nyt tämän sanamuoto, jota me ehdotamme, niin EKP on valmis toimimaan hätätilanteissa. Se oli kaikkein tärkein elementti meillekin markkinarakenneastuksen kohdalla. Tämäkin on tullut käsitellyksi tässä tarkistuksessa ja EKP voi ryhtyä toimiin tämän muutoksen pohjalta. Sen täytyy, jos sen täytyy puuttua asiaan, niin jos joku keskusvastapuoli synnyttää jännitteitä markkinoilla, jolla on merkitystä rahapolitiikkaa, siksi tässä on tämä lenkki Emiriin tämän muutoksen myötä. Ja Tämä joustovara, joka tähän otettiin, se ei haittaa mitenkään sitä, etteikö Emirissä voitaisiin asettaa erityisiä vaatimuksia, joita EKP voi asettaa toisen luokan keskusvastapuolille. Ja sitten tulenkin jo viimeiseen kohtaan. Olemme ottaneet johdatosan kappaleet käyttöön perussäännössä. Olemme tehneet myös tarkistuksia, joissa määritellään vaatimukset, joita EKP voi asettaa. Ja tarkistus kaksi on kappale kahdeksan. Ja pidämme tämän listan tässä avoimena niin, että tulee selväksi, että perussääntö on tarpeeksi laaja ja joustava. Tätä EKP on aina peräänkuuluttanut ja meistä se on myös tärkeää EKPn kaltaiselle toimielimelle. Joka tapauksessa uskon, me uskomme, että tätä tarvitaan johdotason kappaleen kappaleessa, koska näin voidaan ohjata tulevaa tulkintaa tekstistä eri tilanteissa, joita saattaa syntyä. Näin voidaan varmistaa, että vähintäänkin toimivaltuudet, joita on myönnetty EKPlle keskusvastapuolten suhteen, niitä voidaan käyttää myös käytännössä. Tämä on tämä laillinen merkitys ja lainen prosessi, jota tässä on soveltanut, että niitä kaikki on selvää, eikä rikota sääntöjä perussäännössä. Siksi emme tehdä mitään sellaista tarkistusta, joka voisi rajoittaa EKPn toimivaltuuksia. Mutta johdotason kappaleessa otamme esille, että näitä asioita voidaan sitten käsitellä EMIR-tarkistuksessa ja EKP voi toimia kaikilla näillä eri tavoilla. Tämä hiukan perusteluksi tälle toimintatavalle Mm, mm, tämä sama muoto, että myös olemme jättäneet 22 artiklan tarkistuksessa. Siinä kaikki. Very much. Kiitos. Seuraavaksi toinen esittelijä, edustaja Mato. Muchas gracias, presidente, decía mi, mi colega Danuta. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, Danuta on sanonut, että minun täytyy hiukan täydentää, mutta ei siinä ole mitään täydentämistä, koska hän aika täydellisellä asetta, jo käsitteli vain pari kysymystä. Ensinnä kiitämme tietenkin koko tiimiä ja hyvästä yhteistyötä kiittäisin. Ja olen myös iloinen siitä, että voimme <clears throat> toimia aika, aikataulun mukaisesti, että saadaan aikaan päätös ennen kesää, mutta tietenkään en voi jättää sanomatta, että minusta olisi mahdotonta, että emme vieläkään ole saaneet tätä oikeudellista raporttia asiasta. Olemme pyytäneet sitä jo oikeastaan lokakuussa, kun päätimme tästä asiasta, että jatkossakin pidämme kiinni ehdotuksestamme. Emmekö halunneet toimia kielteisellä tavalla kalenterin kannalta. Tämä on varsin selkeä. EKPllä pitää olla nämä lainsäädännölliset toimivaltuudet, jotta se voi vaatia sitä, että hyväksytyn korjaaviin toimiin keskusvastapuolisen läheisessä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa EU-ssa. Olemme tyytyväisiä ehdotukseen, jonka EKP on tehnyt ja mielestäni tämä on tärkeä askel kohti tehokasta järjestelmää, tehokasta valvontajärjestelmää koskien keskusvastapuolia. Niin- ja pitää antaa se oikea rooli keskuspankeille. Kuitenkin on selvää, että kaikkeen liittyy tämä tarve noudattaa hetkistä mm, toimivaltuuksien jakoa perussopimusten mukaisesti EU-ssa. Tarvitaan yleiset puitteet keskusvastapuolelle EU-ssa. Ja sitten nämä uudet EKPn toimivaltuudet 22 artiklan mukaisesti, niin niiden pitää toimia yhteen muiden toimielinten toiminnan kanssa. Kollega Hyrner tämän jo sanoi oikeudellisista syistä ja selkeyden takia on nyt johdankosan kappaleisiin luettelo toimivaltuuksista. Ja niin kuin hän sanoi, tämä on luettelo jonka kohdalla uskomme, että on kaikkein tärkeintä, että se pysyy avoimena eikä suljettuna listana. Ja tässä hengessä olemme tämän ehdotuksemme tehneet. Ei ole oikeastaan paljon muuta sanottavaa. Toimivaltuuksien pitää mahdollista, että EKP pystyy aina hätätilanteessa toimimaan. Otamme huomioon kaikki eri mahdollisuudet ja vilpittömästi uskon, että tämä on varmasti hyväksyttävä ehdotus ja mielelläni keskustelemme, keskustelen esittelen ja ryhmien kanssa. Kiitos te varoistelijat sekä Ekon että Afkon puolesta Bervans Peres, SD. Yes. Um, merci, merci. Kiitos ehdotuksista. toistan saman kommentin, joka Ekon mm. esittelijä sanoi alalla, jossa ne juuri sillä alalla, mikä on tärkeää, koska tässä on toisaalta kyse lainsäädäntövallan käytöstä, jotta se markkinat toimivat hyvin ja toisaalta pohtia, mikä on EKPn riippumattomuus, eli siis tältä pohjalta on useita asioita pitää pohtia. Kysymyksiä pitäisi estää oikeudelliselle yksikölle, eikä nyt eikä ihmekään, että esteet eivät voi edetä ennen kuin tuo kanta on saatu, koska tiedetään hyvin, että no ei tarvitse olla tekopyhä, mutta tiedetään hyvin, että EKP ja neuvoston tärkein tehtävä on yrittää vapauttaa tuo asia ja yrittää selvittää, miten voidaan löytää tie eteenpäin. Joten pitää kunnioittaa aikataulua totta kai, mutta minusta on naurettavaa, että mentäisiin nyt eteenpäin ja että tarkistukset jättää vasta myöhemmin, ennen kuin, tai siis ennen kuin on saatu oikeudellisen kanta. Joten voi tehdä miten vain, mutta ei tämä minusta ole järkevää. että tulee tarkistuksiin. Niin Me pitää tarkist- varmistaa, että nyt kyse on yksinkertaisesta menettelystä, jossa perussääntöjä mukattaisiin EKPn osalta tämän myötä voimme edetä hyvässä aikataulussa samaan aikaan, kun hyväksytään EMIR 22 lainsäädäntöä. Tätä tulee ensimmäisen tarkistukseen, uskon, että se on tarkennustarkistus, jossa... No, pitää tarkistaa sanamuoto, mutta ei minulla ole sen kanssa ongelmia. Sitten kaksi muuta tarkistusta kuin tämän tarkkaan ja luulen, että monissa tapauksissa nämä eivät ole mitään poissulkevia listoja, joita tässä ehdotetaan. Mukaan kun tehty tarkistus 2 tuo but not limited to tarkennus ei ehdotettu siihen, mutta tarvitaanko näitä luettelota siis sen tapauksessa ollenkaan? Mielestäni tätä pitää tarkistaa. Tiedä, josko komissio EKP ovat paikalla, mutta olisi hyvä, että voisivat ehkä kommentoida asioita. Sitten tarkistus perussäännöstä itsestään. No, ymmärrän, mitä sitä olet yrittäneet tehdä. Eli ei lähdetä liikkeelle EKPn ehdotuksesta sinänsä, vaan he inspiroituivat komission ehdotuksesta, mutta itsessään se minusta aiheuttaa ongelmia. Ja näin ollen pitää keskustella siitä, mikä on oikea lähestymistapa lainataanko EKPn toimintavaltuuksia geneerisesti vähän niin kuin tuo ehdotus, jonka EKP on itse tehnyt. Tiedostan, että tämä on sanottu aika paljon kritiikkiä, että tämä olisi liian pitkälle. Sen myötä ei voitaisi antaa takuita siitä, että jos epäjohdonmukaisuutta ei ole lainsäädännön kanssa, tarkistus ja no, yksi yksikön kannalta se tärkeä, voidaan sanoa EKPlle, että teidän pitää kunnioittaa sekundäärilainsäädäntöä, kun täytätte tehtäviänne. Ja muotoilu, jota ehdottamme esittelijöille, no se ei ole vielä tarkkaan tuo, jota komissio on ehdottanut muutta. Se on kuitenkin erittäin lähellä, sillä no, komissio ehdottaa consistent, johdonmukainen me ehdotamme tässä the fully respect or recognize sanamuotoa, mutta pystytään samassa logiikassa. Eli halutaanko mennä tuohon suuntaan minusta meidän, no en tässä kohtaa voi vielä ilmaista kantani. Thank you. Kiitos. ECRn puolesta Bernd Lucke. Well, yes, thank you very much. Kiitos eh, puheenjohtaja. Minä puhun meidän molempien varjoesittelijöiden puolesta, Sander Luxin ja Morten Messerschmittin nimissä. Molemmat ovat lähettäneet anteeksi pyytänsä ja he ovat valmistelleet hyvin lyhykäisesti paperille asiat, jotka haluavat minun lukevan. Varjoesittelijämme kiittävät yhteisesittelijöitä heidän mietinnöstään. Keskustelemme tästä ehdotuksesta, koska on oikeudellinen tarve muuttaa tarkistaa artikla 22 EKPn eh, e perussäännössä niin, että EKP eh, kykkee säätelemään eh, rahapolitiikkaa. Tämä liittyy käynnissä olevaan EMIR-tarkistukseen, ja siksi tämä ehdotus on tehty. Mietintöluonnoksessa on tervetulleita tarkistuksia komission ehdotukseen ja ECR tulee tekemään omat tarkistuksensa varmistaakseen, että EKP kykenee toteuttamaan Emirissä ja muussa lainsäädännössä tehdyt vaatimukset ilman, että annetaan äh, blankkosekki EKPlle. Thank you very much. Kiitoksia. Edustaja Jezek Alde. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä luonnoksesta. Mekin tuemme tarkistusten tavoitteita, joita EKP on ehdottanut. Kuitenkin samaa mieltä olen komission kanssa siitä, että tämä lisääntynyt toimivalta tarvitsee kunnon kehykset, jos ajatellaan lainsäädäntöä, joka hyväksytään lainsäädäntövallan käyttäjätoimista. Esittelijät ovat ehdottaneet tarkistuksessaan ekp ehdotukseen sitä, että relevantti EU-lainsäädäntö, sitä pitäisi kunnioittaa täysimääräisesti. Ymmärrän niiden kannan, mutta olen hieman huolissani siitä, että tämä ei anna tarvittavaa joustoa EKPlle, kun se pitää täyttää sen tärkein tehtävä, jos ajatellaan rahapolitiikkaa. Tämä olisi erityisesti niin, kun esimerkiksi ajatellaan ennakoimattomia tapahtumia, joita ei voida kattaa relevantin EU-lainsäädännön puitteissa. Tämä rajoittaisi EKPn toimialaa, ja näin ollen se ei voisi sitten riippumattomasti ryhtyä toimiin jos olisi systeeminen tapahtuma, joka vaikuttaisi EUn rahavakauteen, sillä se olisi rajoittunut sitten, että se noudattaa täysin EU-lainsäädäntöä, eikä voisi toimia sen hengissä. Tästä syystä minusta, että palattaisiin kohti laajempaa sanamuotoa, välimpää sanamuotoa, joka on komissionituksen mukaisen, mukainen ja sen linjalla, joka osoittaa, että että tehtävät tai siis sääntely, jota EKP sen pitäisi olla johdonmukainen, niin consistent with lainsäädäntö, joka, joka lainsäädännöllä käyttäjät hyväksyvät. Sekä on selvää on, että tukea on sille, että muutettaisiin ekp perussääntöjä, jotta varmistetaan, että se voi suorittaa tehtävät, jotka olisivat tärkeitä EUn vakaudelle, ei vain tulevina vuosina, vaan pitkällä aikavälillä. Sen toimivaltuuksien rajat tulevat selväksi 2015 tuomioistuimen päätöksessä ja olemme samaa mieltä, että sen myötä pitää tehdä muutoksia sen perussääntöön. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Kiitos. Sven Giegold. Thank you. Um, very briefly, thank Kiitos äh, ihan lyhykäisesti. Kiitokset äh, esittelijöille. Vihreät yleensä haluavat aina selkeyttää sitä, että EKPllä on äh, ne toimivaltuudet äh, EU-ssa sekä mm, sen maita, maiden suuntaan ja että siinä on tehtävä tarvittavia muutoksia. Siitä huolimatta me uskomme, että sanamuodoissa meidän pitää olla todella selkeitä siitä, että tämä on täysin johdonmukainen yleisen yhteisen lainsäädäntöpuitteiston kanssa ja että joissain yksityiskohdissa sanamuoto ei vielä ole sen kaltainen. Esimerkiksi se, mitä Per Beres on tästä sanonut, on hyvin lähellä hänen ajatuksiaan. Joten toistaiseksi tässä sanotaan, että sen tulisi kunnioittaa artiklassa 5. Tämä ei ole ihan sama kuin sanotaan täysin johdonmukainen, Käsittääkseni EKPllä olisi, ja kuulin mitä sinä Pietro tästä sanoit, luonnollisesti jokainen haluaisi nauttia mahdollisimman suuresta joustavuudesta. Toisaalta en ole vakuuttunut siitä, eikö tämä pitäisi sitten huomioida selkeästi tämä joustavuus myös lainsäädä, Euroopan lainsäädännössä. Miksi pitäisi olla joku erityissäätely sitä varten? Ja jos tämä sitä tarvitsee, niin silloin sen tulisi lain, yhteislainsäätäjien se myöntää. Haluaisin kuulla myös EKPn ja komission näkemykset näistä ehdotuksista. Samoin kuin tässä mietintöluonnoksessa haluaisin kuulla EKPn näkemyksen komission raportista, mutta myös meidän yhteislainsäätäjistämme ja, ja komission näkemyksen yhteisesittelijöiden työstä. En näe edustaja Viegasia, enkä edustaja Castaldoa, enkä edustaja Möytteniä, edustaja Monu, Anemans, joten menettelmän puhelistaa voidaan avata, jos on puheenvuoropyyntöjä. No täällä on komission edustaja myös paikalla. Rouva Pierre Marmara. Oletteko valmis käyttämään puheenvuoron? Sillä. No, voisiko komissio nyt käyttää puheenvuoron? Jennifer Robertson. Um, I think that's... Kiitoksia. Niin kuin todettiin aikaisemmassa keskustelussa, uskomme, että ehdotettu, ehdotettu muutos 22 artikla on tärkeää, jotta EKP pystyy tekemään tehtävät, jotka on annettu liikkeenvalvottavalle keskuspankilta tulee valvontaan ja keskusvastapuolien valvontaan komission ehdotuksen mukaisesti. Tämän takia olemme iloisia parlamentin ponnistelusta edetä asiassa. Sitten itse sisältöön olemme tyytyväisiä siitä, että esittelijät tukevat 22 artiklan muutosta perussäännössä ja, ja on hyvä, että pyritään varmistamaan johdonmukaisuus EKPin tulevien päätösten kohdalla, kun käytetään näitä uusia sääntelyvaltuuksia ja otetaan huomioon neuvoston ja par- parlamentin aikaisemmin lainsäädäntö. Sitten tulemme puuttumaan yksityiskohtiin myöhemmässä vaiheessa. Thank you. Kiitos. Rova Marmara, voitte käyttää puheenvuoron. Selvä niin kuin ajattelinkin. Ehkä olisi nyt hyvä, että EKP olisi lähettänyt jonkun osallistumaan keskusteluun, mutta no. Edustaja Mato, haluatteko reagoida Kiitoksia lyhyesti. Haluaisin kiittää kaikista puheenvuoroista tietenkin. ST-ryhmän edustajalla olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. On hyvä, että saadaan tämä juridinen raportti. Tähän on todellakin mennyt jo viisi kuukautta, jotta se saataisiin, niin, niin ainakin pitäisi yrittää saada se mahdollisimman nopeasti. Me voimme sitten vielä muuttaa tarkistuksia sen mukaisesti. Tästä varmasti ollaan kaikki samaa mieltä täällä valiokunnassa. Sitten tämä avoin luettelo, niin Mm, tässä on tärkeää saada suurempaa oikeusta varmuutta ja tulkinnasta selkeyttä. Tietenkään niistä suljeta, vaan pidetään se avoimena, jotta voidaan ottaa muita asioita tarvittavasti mukaan. Sitten mitä herra Luke sanoi ECR-ryhmästä, emme ole koskaan ollut sitä että tämmöisen joku valkoinen tyhjä sekki. Tietysti jaamme tämän kommentin. Tämä huoli on sellainen, jota ei pitäisi olla olemassakaan. Mitä tulee sitten tulkintaan, herra Jetsek, niin katsotaan nyt. Me kaikki ymmärrämme, että tarvitaan tiettyjä rajoituksia, mutta on kyllä totta, että kun loogisestikin noudatetaan keskuspankin riippumattomuutta ja erityisesti sallitaan se, että se voi täyttää rahapoliittiset tavoitteet, sehän niin siksi olen vakuuttunut siitä, että voimme saada aikaan sellaisen tekstin, johon, joka on täysin ongelmaton. Sitten haluan, että olettamus, olemme kaikki samaa mieltä, on se, että meidän pitää täysin noudattaa tarvittavia toimivaltuuksia. Siksi pitää toimia tämän suuntaisesti ja uskon vilpittömästi, että teksti tässä muodossaan näin juuri tapahtuu. Olen tietysti valmiita mahdollisiin muutoksiin myöhemmässä, myöhemmässä vaiheessa. Kiitos sitten Tanutta. Niin, no sinä ehdotat myös kappaletta, kuten sanoit, joka on tärkeä totta kai. Tämä on myös kysymys AFKolle. Kappale on tärkeä lausunnossa tässäkin tapauksessa, mutta tietysti tämä ei ole kappale, joka on kappale perussääntöön, vaan tämä on kappale, joka ei tule mukaan perussääntöön. Kyse on kappaleesta, joka liittyy tähän tekstiin, joka muuttaa perussääntöä, mutta se ei ole jos on kappale, joka menee sääntelyyn suoraan. Oletko siis pohtinut, mikä on tämä juridinen vaikutus tällä Jorson kappaleella? So, I would like maybe to start... Kiitos. Aloittaisin tästä sanamuodosta. Me puhumme artiklasta, jätän nyt tämän johdantosan kappaleen listoineen toiseksi asiaksi. Nyt puhun tästä artiklan sanamuodosta. Komissiossa puhuttiin johdonmukaisesta. Sitten EKPn kanssa, kun keskustelimme, he eivät pitäneet sanasta johdonmukainen. He halusivat mieluummin hyväksyä sanamuodon ottaen huomioon esimerkiksi. No, me halusimme enemmän kuin ottaen huomioon. Ja se, että, että kunnioittaa, respect, luo tiettyä hierarkiaa. Joten me haemme sanaa, joka olisi hyväksyttävä, heijastelisi todellisuutta, ei loisi hierarkiaa, koska sitä ei tarvita. Ja joka olisi myös vahvempi kuin ottaa huomioon. Siksi minä tässä mielekin mietin, ja eilen kysyin EKPn kollegoilta, e, miten olisi sitten tämä sana recognize to, toteaa. Niin jos jollain on jokin parempi sana, niin kuin tämä recognize toteaa, me etsimme sanaa, joka olisi tarpeeksi vahva, niin, että EKP todellakin kunnioittaisi yhteislainsäätäjän roolia. Joten me mietimme tätä nyt vielä. Tämä sana fully recognizes yhteislainsäätäjien roolia. Mutta meillä on aikaa vielä tarkistukselle. Nämä olivat ne sanat, joita käytettiin keskusteluissa. muutos ei ole niin suuri. Toinen asia, kuten yritin esittää alkupuheenvuorossani, me emme voineet ottaa tähän perussääntöön luetteloa, joka rajoittaisi EKPn toimintavaltuuksia. Mutta halusimme viitata tähän mahdolliseen toimiluetteloon, koska me uskomme, että tämä osoittaa lainsäätäjän tarkoitusperät. Ja jos meillä sitten olisi jatkossa tilanne, jossa joku öö, veisi meidät öö, niin silloin tämä luettelo otettaisiin huomioon. Me saa, kun me saamme lausunnon meidän oikeusasioiden yksiköltämme, jos siinä sanotaan, että että tämä ei ole mahdollista, niin silloin meidän täytyy luonnollisesti kuunnella sitä ja miettiä sitä. Mutta ottaen huomioon, miten tärkeitä asioita tässä on, mikä mahdollinen vaikutus on rahapolitiikkaan ja niin edelleen, niin halusimme jättää tämän perussäännön sanamuodot käytännössä samanlaiseksi kuin EKP itse ehdotti. Me vain editoimme hieman tätä, että EKP eh, e tulee kunnioittaa lainsäätäjien eh, toimivaltuuksia. Muu on sitten sillä tavalla kuin EKP haluaa. Ja komissio taas sitten halusi tämän sanan nämä eh, johdonmukainen ja sitten kunnioittaa oli yksi ehdotus, mutta katsotaan nyt. EKP itse on ehdottanut eh, sellaista sanamuotoa, että se ei rajoita heidän toimivaltuuksiensa ja he voisivat toimia hätätilanteessa. Eli tässä on se logiikka kaiken tämän takana. Mutta minulla olisi kysymys toiselle puheenjohtajalle. Meidän täytyy nyt päättää, onko tarkistusten määräaika, kuten me ehdotimme, ennen kuin saamme oikeusasioiden yksikön lausunnon. Toinen toukokuuta, mutta ei kuitenkaan ennen öö, oikeusasioiden yksikön lausuntoa. Niin, on ottamassa tämän samanlaisen esille, koska suoraan sanottuna en nyt halua avata keskustelua uudestaan, ainakaan ei ole paljon, mutta suoraan sanottuna en ole edelleenkään vakuuttunut siitä, että meillä on nyt oikeat ratkaisusanamuodot, sillä tämä on hyvin haastava tehtävä. Tämä ei ole helppo ratkaisu, joka nyt olisi tulossa yeah. ilman mikrofonia. But I have to say also the niin, mutta komission teksti ja EKP, niin no, en ole vielä löytynyt vakuuttavaa ratkaisua. Ehkä ei sellaista ole olemassakaan, sillä se on mahdotonta. Ehkä olisi ollut parempi, että tuomioistuin olisi päättänyt tästä toisin ja tämmöisen yksinkertaisempaa, mutta nyt meidän pitää ratkaista tämä ongelma ja jotenkin muuttaa tätä ja tämä on paljon monimutkaisempaa, joten tästä syystä uskon, no, pyysimme lausuntoa jo kauan aikaa sitten oikeastaan yksiköitä, jotta määrä, ja sitä määräaika on tätä ennen. Siinä ei ole järkeä tarkistuksille siis. Se on selvää, että meidän pitäisi lykätä tuota tarkistusten jättämisen määrä aikaa, jotta jäsenet voivat käydä läpi tuon oikeusjärjestelmän lausunnon. Tässä tapauksessa oikeuden ulottuvuus ei ole mikään marginaalinen ulottuvuus, se on aivan oleellisen tärkeä. Elmar. Ää? Ilman mikrofonia. <laughs> so, So, we, we will, uh, we will, I think we can... Uh... Uskoisin, että voimme avata tämän uudelleen ja löytää päivämäärän, jonka viestimme sitten eteenpäin. Teemme tekniset tarkastukset vielä oikeudellisyyksikön kanssa, jotta tiedämme milloin tämä saadaan. Ja sitten voimme antaa tarpeeksi joka jäsenille, jotta he voivat käyttää tätä läpi ilman mikrofonia. So we will not be too... Juuri näin, ei kaksi tuntia. Sen jälkeen kun lausunto on saatu juuri näin, mutta emme nyt sitten sano tätä vielä. Konsultoimme toisemme ja sitten oikeastaan yksikkö ja viestimme sitten, mikä tuo päivämäärä on. Joten aikataulu ei tarvitse lukea, koska siihen tulee ehkä vielä muutoksia, mutta voimme päättää tämän kokouksen. Danuta, ole hyvä. I would like to, to... Haluaisin myös kiittää teitä kaikkia, jotka tulivat paikalle ja kiitos Roberto siitä, että niin tehokkaasti toimit toisena puheenjohtajana. Ja me saamme selvyyden määrä, tarkistusten määräaikaan. Ja sitoudumme siihen, että puhumme jälleen kerran oikeusasioiden yksikölle, koska me saamme heidän lausuntonsa. Joten kiitokset kaikille, jotka ovat tässä mukana ja tulivat paikalle. Thank you. Thank you. Kiitos. Kokous päättyy. Negotiating team. Coordinators are negotiating team, no? The meeting with Gersan. Yes, it's in Okay, so. Okay, so the meeting is closed. Uh, Kokous siis päättyy koko sutun ovin vartin kuluttua niille, jotka ovat osa tätä kolmansien maiden vastaavuus.